työllisyydestä kohta on sellainen, josta äänestetään huomenna kello 11.30 ja nyt tulemmekin sitten eh, Vlasakin mietintöön, joka koskee aluepolitiikkaa. Aluepolitiikka osana laajempia valtiontukijärjestelmiä. Olkaa hyvä esittelijä. Pane předsedající, vážení kolegové, pane komisaři. V rekordním čase... Hmm. Ähm, äh, puhemies, herra komissaari, varmasti jäsenet. Aikahan aikaa komissiolle oli aika, aika vähän äh, hyväksyä tämä palopoliittinen äh, äh, päätöksensä. Sen jälkeen meillä oli kuitenkin mahdollisuus hyväksyä tämä mietintö, vaikka aihe on näinkin tärkeä epä mm, parlamentille jää oikeastaan vain kuuluksi tulemiseen rooli. Mitään varsinaista lainsäädäntömenettelyä tähän ei sisälly. Haluan tässä korostaa, että tässä on juuri reikeä esimerkki Euroopan päätöksenteon demokratiavajeesta. Se tulisi hyvin nopeassa tahdissa korjata primärilainsäädännössä. Me vetosimme komissaari Almunian tässä aiheessa. Monia muutoksia onkin eh, tehty aluetukisääntöihin komission toimesta ehm, eh, eh, ne alun kirjalliseen versioon nähden ne ovat erittäin hyviä ajatellen tätä mietintöä. Ja niin sen jatkoa haluan muistuttaa esimerkiksi suuryritysten kelpoisuus vaatimustason äh, oman rahoitusosuuden valskemisesta 45-42 prosenttiin C-alueella ja myöskin sitten riskipääoman mahdollista käyttöä valtion tukia laskettaessa. Sitten suuryritysten äh, hankkeet C-alueella saavat nyt myöskin äh, valtion tukea. Kaikki askelia oikeaan suuntaan olemme kuitenkin eri linjoilla siltä osin, että, että mitä suuret yritykset tekevät suurten yritysten tällaisia tukipohjaisia investointeja. Menettely on liian työläs ja hiukan lannistaa suuryrityksiä lähtemään tähän toimintaan mukaan pienet yritykset, no, säännöt on alun perin laadittu pienyrityksiä silmällä pitäen, eivätkä oikein istu suuryritysten toimintaan. Kuitenkaan jos ajatellaan tätä alueellista tukea, eihän ole kohtuullista, että suuryrityksillä on enemmän tämän hakemuksen enemmän esteitä hakemuksen hyväksymisen tiellä. Se ei varmaan voi olla oikein. Jos me haluamme vedota suurin suurteollisuuteen, äh, suuryrityksiin, tätä lakia ei pidä mitään äh, vertailukohtana äh, suinkaan pitää. Haluan myöskin tässä mainita komissio Almunian erään toisenkin sekin tässä mietissämme esiintyy. Hän nimittäin uskoo, että kohesiopolitiikka ja aluetuet, aluetukipolitiikat eivät välttämättä ole aina toisiaan täydentäviä, eikä niiden tulekaan olla. Minä pidän tätä pulmallisena, pulmallisena sikäli, että meillä on tässä erilaista tietoa, faktoja pohjana. Apukartat ovat erilaiset, säännöt ovat erilaiset eri tukipolitiikkojen osalta ja byrokratiakin eroaa politiikan sektorista riippuen me haluamme, haluamme saada valtion apua myöskin yritysten uudelleen sijoittamista tukemaan. Komissio on uusien suuntaviivojen perusteella neuvotteluja käynyt, mutta tässä on vielä muutama aihealue, jotka on neuvoteltava loppuun. Ja byrokraattinen asenne tässä ei näytä oikein lientyvän meidän pitäisi olla käytännönläheisempiä ja toivottavasti komissio seuraa perässä. Kiitoksia esittelijä. Sitten tulemme Catch the Eye-menettelyyn. Ja nyt rouva Sanchez-Smith sitten saa puheenvuoron. Olkaa hyvä puhemies, komissaari, arvoisat kollegat. Toista kertaa tänä vuonna otetaan esiin äh, valtiotuet ja alueelliset tuet. Tämä aiheuttaa paljon huolenaiheita. On totta, että veronmaksujen rahoja ei saa käyttää missään tapauksessa suuryritysten eduksi. Me haluamme, että valtion tuet jakautuvat alueellisten kriteereiden periaatteen mukaisesti, eikä monimutkaisten kilpailusääntöjen mukaisesti. Kuitenkin kyse on julkisesta rahasta, ja se ei missään tapauksessa saa aiheuttaa yritystoiminnan siirtoa muualle. Tällä hetkellä ongelmat ovat suuret ja ylipäätään, jos yritetään joillakin alueilla jakaa yritykset koon mukaan eri luokkiin, ei välttämättä päästä puusta pitkään. Mielestäni joillakin alueilla tarvittaisiin erityiskriteereitä, esimerkiksi raja-alueilla. Rova Klerva, olkaa hyvä. E, e, niin, esittelijä herra Klasek. Häntä on syytä kiittää ja olin myös hänen varjoesittelijänsä. Ja hän on viime viikolla siitä, että, par- huolehtinut siitä, että parlamentti on vastannut komission ö, kysymykseen ö, alueellisen valtion tukijärjestelmien kohdalla. Tämä on hyvin tärkeä politiikan alue ja tarvitaan lisää avoimuutta. Siitä on puhuttu jo moneen kertaan. Täytyy olla myös selkeä linkki eh, Euroopan eh, tukipolitiikkojen ja muiden politiikkojen, erityisesti aluekehityspolitiikkojen välillä. Komission jäsen Almunia mainitsi tämän erityisen seikan, mutta ennen kaikkea tämä on tärkeää, eh, kun ajatellaan aluetukijärjestelmien muutoksia uudessa rahoituskehyksessä sillä meidän taloutemme tarvitsevat hyvin selkeitä sääntöjä. Tämä pätee sekä valtion tukiin että aluetukiin. Ja Euroopan toimielinten roolina on tällaisten selkeiden sääntöjen luominen. Kiitoksia. Sitten herra Pank. Excuse me, mikro. Mikrofoni. Jetzt gut. Thank you. Okay. Uh, tisztelt képviselőtársaim, elnök úr! A jelentéstevővel egyetértek abban, hogy... Puhemies, olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että tämä ei välttämättä ole suotuisin hetki vähentää ja muuttaa mahdollisten valtion tukien kattavuutta eri alueilla. Kun muutenkin elämme kriisiaikoja, olisi keskityttävä nimenomaan työllisyyden lisäämiseen ja otettava huomioon myöskin epäsuotuisimmassa tilanteessa olevat alueet. Tämä on itsestään selvää. Se, että lähdetään nyt leikkaamaan tukia, on mitä ilmeisemmin kielteinen seikka koko Euroopan unionin kilpailukyvylle. Mielestäni meidän pitäisi pikemminkin nyt tukea kriisin kourin joutuneita alueita, jotta kokonaisvaltaisesti pystyisimme lisäämään Euroopan unionin kilpailukykyä. Joten summa summarum, tämänhetkinen tilanne ei suose tukien leikkauksia. Kiitoksia. Sitten Ferreira, olkaa hyvä. Puhemies, Euroopan, Euroopan unionin säännöt kontra valtion tuet ovat äärimmäisen monimutkaiset itse asiassa tämä rajoittaa markkinoiden kilpailukyvyn kasvua. On totta, että julkisten varojen laajamittainen käyttö edistää joskus myöskin yksityisen yritysten toimintaa, mutta siitä huolimatta mielestäni valtion tuet ovat tärkeitä. Meidän pitäisi ainoastaan osata käyttää niitä sillä tavoin, että esimerkiksi työllisyys kasvaisi. Erityisesti vähiten kehittyneillä alueilla valtion tuet ovat äärimmäisen tärkeitä jotta ylipäätään pystyisimme lisäämään sosiaalista kohesiota. Eli on selvää, että valtion tuet ovat tärkeitä ja näillä säännöillä niitä ei saa poistaa. Kiitoksia, Rova Pasescu. On tärkeää, että valtion tukia käytetään hyvin tarkoituksen, koska ne voivat tukea ja jopa parantaa Euroopan unionin kilpailukykyä. Mielestäni nämä tuet täytyy suunnata vähemmän kehittyneille alueille ja sellaisille sektoreille, jotka todellakin voivat tuoda kasvua tullessaan. Tuk- valtion tukien modernisoinnissa on tärkeää, että ensin tiedostetaan tämänhetkiset kriisit, ja ihan ykkösprioriteetti on työttömyyden ja erityisesti nuorisotyöttömyyden vähentäminen. Budjettivarat ovat rajalliset suurimmassa osassa jäsenmaita ja niinpä niitä pitäisikin käyttää erittäin tehokkaasti. Juuri tämän takia minä kannatan sääntöjen yksinkertaistamista tällä alueella ja parempaa kansallisten tiedottamista kansallisille viranomaisille kuten myös notifiointivelvoitetta. Näin tästä prosessista saadaan juohevampi. Kiitoksia. Sitten herra Semet, olkaa Thank you, Mr. President. Puhemies, kiitoksia arvoisat jäsenet. Vlasakin mietintö aluepolitiikasta on merkittävä osa laajempaan valtion apupolitiikkaan kokonaisuuteen näiden talous- ja valiokunnan ja työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan yhteistyönähän tämä valmistui. Siinä painotetaan seikkoja, jotka komissiokin mieltää erittäin tärkeäksi, kun lähdetään pohtimaan 2014-2020 aluepoliittisen politiikan suuntaviivoja. Tarkoituksena on tukea äh, huonommassa asemassa olevia Euroopan alueita ja varmist, kuitenkin varmistaen, ettei tämä apu sitten vääristä tilannetta eikä vääristä myöskään kilpailutilannetta näillä, näissä maissa, näillä alueilla. Äh, tässä äh, liikkuu huomattava määrä apurahaa tukirahaa, niin sillä on, voi olla merkittävä panostus koko talouden elvyttämiselle. Jäsenmaat voivat käyttää pieniä määriä tukimäärärahoja ilman, että niitä tarkoin tarkastetaan. Kuten <clears throat> mietinnössä on mainittu, EUn kohesiopolitiikan ja valtionapupolitiikan yhdenmukaisuuden varmistaminen on erittäin tärkeää sen vuoksi kaikkien valtion äh, tukisääntöjen äh, äh, tarkastaminen ja koko järjestelmän nykyaikaistaminen varmistaa myöskin kohesiopolitiikan paremman toimimisen jatkossa. Täytyy kuitenkin muistaa, että EUn kohesiopolitiikka ja valtion tuki, valvontapolitiikka, tukien valvontapolitiikka ovat kaksi eri asiaa. Niiden pitää olla tietysti johdonmukaisia mutta toisinsa nähden, mutta eivät suinkaan identtisiä. Saman kolikon kahdesta puolesta on kysymys. näiden toimenpiteiden soveltaminen suuriin yrityksiin, se alueiden se alueiden investointeja erityisesti ajatellen, jotka kaikkein helpoimmin johtavat sitten kilpailun vääristymiseen ja edustavat huonompaa julkisen rahan käyttöä kuin investoinnit pieniin yrityksiin, keskisuuren yrityksiin, järjestelmä yksityiskohdista on jatkuvasti keskustelut meneillään helmikuulta neuvoston lausunnossa jota päätelmissä on todettu hiukan nostaa suuryritysten roolia ja tästä osallistumisprosenttimäärää hiukan tinkiä 45, niin että, äh, että koko väestömäärä, joka tähän äh, tämän tuen piiriin kuuluisi, nousi sitten 47 prosessiin. Äh, avustettujen alueiden väestöpohjan suitsiminen auttaa pitämään sitten katseen kirkkaana, mitä tulee tämän avun tärkeimpiin käyttökohteisiin, rajaseutuihin, saarialueille, muihin syrjäseuduille, muille syrjäseuduille jos ajatellaan tätä suunnitelmaa ja sen etenemistä kesäkuun jälkimmäisellä puoliskolla on tarkoitus tuoda uudet, piirtää uudet kartat aluepolitiikan tuille niin, että sitten säännöt voitaisiin 2014 vuoden heinäkuun alusta saada voimaan. Tämä lopullinen regis on vielä mm, neuvostossa puitavana ja sitä varmaan muutetaan vielä. Kiitoksia komission jäsen. Tähän päätämme tämän esityslistakohdan käsittelyn ja äänestys on huomenna kello 11.30. Sitten tulemme viimeiseen tämän päivän keskusteluun herra Higginsin mietintö kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu ja vinjettijärjestelmä. Herra